tässä salissa, koska luonnollisesti on, ollut vaikeaa katsoa Iso-Britannian lähtöä kenelle tahalle irlantilaiselle, ajatellen sitä, miten läheiset poliittiset ja kulttuuriset yhteydet meillä on. Olosuhteet ovat nyt ollakin hyvin erilaiset, mutta nyt kuitenkin ensimmäisessä puheessani puhun Brexitistä, koska se on ollut yksi syy, miksi asettuin ehdokkaaksi vuosi sitten, ja ironisesti yksi syy myös siihen, miksi sitten päädyin tänne näissä olosuhteissa. Olemme hyvin herkässä vaiheessa tätä menettelyä, eikä ole esimerkkejä historiassa siitä, jolloin neuvotteluosapuolet pyrkisivät ottamaan käyttöön kaupan esteitä. Tämä on hyvin vaikeaa ja, ja kun joutuu kuulemaan Iso-Britannian hallituksen viranomaisten olevan yllätyneitä siitä, että EU tulisi käyttämään valtaansa kauppaneuvotteluissa, Ajattelen sitä, että toisaalta Iso-Britannia oli yksi niistä, jotka suunnittelivat tätä järjestelmää ja on hyötynyt siitä niin pitkään. Vetoaisin herra Barniehen eh, sen puolesta, että hän todellakin puhuisi Iso-Britannian kanssa eh, kauppakumppanina eikä kilpailijana ja että todellakaan Iso-Britannia ei tulisi rankaista. Kiitos seuraava puhuja, edustaja Vilimski ID-ryhmästä. Kiitoksia, hyvät naiset ja herrat. Haluaisin käyttää tilaisuuden hyväkseni. Nyt on ensimmäinen kerta, kun brittiedustajat eivät enää ole täällä. Haluan toivottaa Isolle Britannialle kaikkea hyvää. He ovat saaneet riippumattomuutensa takaisin. Ja nyt Bryssel ei enää määrä kaikista, vaan Lonto on se paikka, missä toimitaan poliittisesti. Tämä kenties miellyttää joitakin toisia tai ei mutta tässä totuus on se, että nyt demokraattisesti enemmistöpäätös toteutuu ja e, e, teidän pakotetaan brittejä jäämään tähän yhteisöön. Britit ovat tehneet selväksi, että heidän itsemääräämisoikeuttaan ei voi rikkoa. Nyt katsotaan, miten sitten kohtamme britit tässä uudessa asemassa. Olemmeko joustavia, ystävällismielisiä vai eh, kohtelemmeko heitä sääntely me niin huonosti, että me pääse eteenpäin ja heidät ajetaan näin kohti Yhdysvaltoja. Ja tämä taas tekee hallaa sitten työpaikoille EU:ssa. Kiitoksia. Kiitos. Seuraava puhuja on edustaja Pereira GUE-ryhmästä. Kiitos. Puitteet, Yhdistyneen kuningaskunnan ja EUn tulevien suhteiden puitteet liippuvat näistä neuvotteluista, me julkiset palvelut ja niiden muuttaminen hyödykkeiksi on todellinen vaara. Myöskin tiettyjä riskejä sotilaallisella alalla on. Meidän täytyy suojella hyödyllisiä kulttuurin ja talouden linkkejä. Me, ja Yhdysvaltain kuningaskunnan täytyy suojella siirtolaisia. Ja meidän täytyy pitää painopiste ihmisissä eikä niinkään pääomassa. Meidän ei voi olla mitään yksinoikeutta neuvottelun komissiolla, koska tiedämme, kenen etuja he palvelevat. Edustaja Muresan kansanpuolueesta. Thank you very much, Madam President. Kiitos puhemies. Hyvä Michel Barnier, jatkakaa niin kuin tähänkin asti olette toimineet palvellen kaikkien eurooppalaisten instituutioiden yhtenäistä. Hyvät kollegat, meidän pitää olla tietoisia. Haluan korostaa sitä, että Brexit rikkoi eh, Iso-Britannian yhteiskuntaa vuosien ajan. Se rikkoi puolueita, se repi hallitusta ja tarvittiin kahdet vaalit asian hoitamiseen. Tällä välin Euroopan parlamentissa me olemme täyttäneet tehtävämme. Me työskentelemme hyvin äänettömällä, ammattitaitoisella tavalla täyttäen tehtävämme. Tässä haluan kiittää kollegoja kaikista poliittisista ryhmistä, jotka ovat olleet mukana tässä yhtenäisessä enemmistössä. Mitä me teemme nyt? on olla kansalaisten oikeudet opiskelijoille, viljelijöille, tutkijoille pitää antaa varmuutta tulevista suhteista. Tavoitteena täytyy olla mahdollisimman läheinen suhde, mutta välineet ovat selvät, sääntöihin perustuva suhde. Periaate on selvä, sääntöjä pitää noudattaa ja tuloksen pitää olla sellainen, että se vastaa Euroopan parlamentin antamaa valtuutusta, koska vain silloin voi mielekässä hyväksyä tuon tuloksen. Kiitos. Seuraava puhuja on edustaja Injir sosiaalisen demokraattien ryhmästä. Fru talman. Hyvä puhemies Brexit on hyvin surullinen luku Euroopan historiassa, mutta meidän täytyy tarjota rauha ja vakaus mantereellamme, joka on ollut aikaisemmin ongelmien eh, riepoma ja kansallismieliset voimat kuitenkin ovat aiheuttaneet tämän tilanteen ja me tarvitsemme hyvän kauppasopimuksen, meidän täytyy myöskin suojata EUn sisämarkkinoita. Me emme myöskään saa eh, antaa periksi ympäristö- ja eh, perusvapauksien ja oikeuksien suhteen. Boris Johnson ei voi syödä ja säästää kakkua. Vapaa, hyvä vapaakauppasopimus edellyttää, että hän eh, antaa myöten tiettyjen vaatimuksien suhteen. Ja niille, jotka olisivat halunneet jäädä EU-hun, ja haluaisin todeta, että meidän tiemme voivat yhtyä jälleen tulevaisuudessa. Kiitos. Seuraava puhuja on edustaja Intfeld uudistuva Eurooppa-ryhmästä. Kiitos puhemies. Me olemme nyt kuulleet kovaa kieltä siinä, mitä tulee yhtenäisiin toimintamahdollisuuksiin ja että ei alenneta eurooppalaisia standardeja, mitä tulee miksi elintarviketurvallisuuteen tai ympäristöstandardeihin, mutta toivon kuitenkin, että neuvotteluryhmä on yhtä tiukka sitten, kun puhutaan tietosuojastandardeista, koska olen erittäin huolissani siitä, kun näin, miten halukkaasti eh, Euroopan komissio tekee päätöksiä, jotka liittyvät vastaavuuteen, kun voidaan sanoa, että ei ole mitenkään selvää, että iso hallitukselle voidaan antaa meidän tietojamme. Viittaan tässä, miten Iso-Britannia on pyrkinyt käyttämään Schengenin tiedostoa hyväkseen. Tulevassa suhteessa on pantava myöskin toimeen se, mikä on, missä on suotu tähän mennessä, nimittäin ennen kaikkea kansalaisten oikeudet, ja kehotan komissiota voimakkaasti varmistamaan sen, että 3,5 miljoonan EUn kansalaisen oikeudet Isossa Britanniassa ja puolentoista miljoonan brittikansalaisen asema EUn jäsenvaltioissa varmistetaan ei pelkästään paperilla, vaan myös käytännössä. Seuraava puhuja, edustaja Buchheit ID-ryhmästä. Puhemies, hyvät naiset ja herrat, täällä täysistuntosalissa. Minua pidetään sellaisen ryhmän jäsenenä, joka lietsoo pelkoa, joka polkee arvoja, mutta me emme ole sanoneet mitään siitä, että syntyisi Brexitin jälkeen ongelmia esimerkiksi lääkkeiden jaossa tai liikenteessä, vaan muut ovat tällaista pelkoa lietsoneet. Tilanne näinä päivinä on hankala ja se on, hank- on hankalaa tunnustaa demokraattista menettelyä UK. Pitää tunnustaa UK yhtä, yhtäläisenä kumppanina ja antaa sille mahdollisuus laatia uusi vapakauppasopimus ja aloittaa alusta, rakentaa siltoja, eikä niin, että sitä kohdellaan kovakoraisesti. Näin saisimme uudet suhteet kummallakin puolella kanalia. No, Euroopan edustaja Bellamy Euroopan kansanpuolueesta. Merci, madame la Kiitos puhemies. Tiedämme hyvin, että suhteet, jotka syntyvät UK ja EUn välille, ovat monilla aloilla merkittävän tärkeitä. Haluaisin palata kalastukseen. Se on hyvin tärkeää. Tiedämme, että Keskusteluissa Britanniassa kalastus oli keskeisessä roolissa Brexitin suhteen ja nyt meillä on tässä paljon pelissä. Jos kalastus irrotetaan muista neuvotteluista, kun neuvotteluja käydään Britin kanssa, olen onnellinen ja tyytyväinen siihen, että kun erityisesti Bernier on tehnyt energisesti töitä, kalastus on saatu mukaan sopimukseen, niin näin voidaan saada kokonaissopimus, jossa myös tämä osa-alue on mukana. Taloudellisesti haitat, mutta myös ekologisesti haitat voisivat olla suuria, jos toimimme väärin. Ja tämä kysymys on EUn maille keskeisen tärkeä myös tulevaisuudessa. Seuraavaksi edustaja Schaldemose scd ryhmästä Tack. Målet med vores forhandlinger her må være meidän täytyy saada aikaan kunnianhimoinen vapaakauppasopimus eh, melko vahvasti liittoutuneiden osapuolten kesken. Tämä tavoite on selvä. Täytyy olla myöskin selvää, eh, että me em, britit eivät saa heikentää työntekijöiden suojelua tai ympäristösäännöksiä, eivät valtion tukia koskevia määräyksiä tai verosääntöjä. Me tarvitsemme siis yhtenäiset toimintamahdollisuudet. EUn etujen mukaista olisi saada aikaan sopimus, Brexitin tapahtuminen ei saa estää meitä täyttämästä tavoitteitamme. Esimerkiksi EUn alusten tulisi päästä Britannian kalastusvesille. Tämä saamme aikaan yhteistyössä brittien kanssa. Seuraavaksi edustaja Ransel Euroopan kansanpuolueesta. Kiitos puhemies. Kroatia puheenjohtajavaltiona puheenjohtajavaltion edustaja herra Barnier. Haluaisin korostaa kahta asiaa, jotka eivät oikeastaan vielä ole olleet esillä. Ensimmäinen niistä on se, että on hyvin tärkeää se, missä olosuhteissa sitten tämä tapahtuukin ja hoidetaan turvallisuuskysymykset EUn ja yhdistyneen kuningaskunnan välillä. Meidän täytyy ajatella terrori-iskoja, joita on ollut poliisiyhteistyö, yhdistyneen kuningaskunnan ja jäsenvaltioiden poliisi viranomaisten välillä on hyvin tärkeää. Ja on tärkeää, että tässä saadaan yksimielisyys aikaan kanaalin ylitse. Tämä työ, sitä pitää laajentaa myöskin koskemaan turvallisuutta, samoin myöskin ulkopuolustus- ja ulkopolitiikkaa. Ja äh, on todellakin ymmärrettävä, että yhdistynyt kuningaskunta monissa asioissa on pitkälti samaa mieltä kuin EU enemmän kuin se on yhtä mieltä muiden maiden kanssa ja ja siksi on tärkeää, että harjoitetaan yhteistyötä nimenomaan näissä kysymyksissä. Seuraavaksi edustaja Aguilera sosiaalisten ja demokraattien ryhmästä. Kiitos puhemies. Hyvä herra Barnier. Olette toiminut hyvänä neuvottelijana me tarvitsemme sopimuksen ensinnäkin. Kuten kollega Juan Fernando López Aguilar sanoo, me tarvitsemme sopimuksen, jotta tällaista kuilua pääsisi syntymään. Me tarvitsemme myös kunnianhimoisen sopimuksen UK kanssa, sellaisen sopimuksen, joka puolustaa hyvin Euroopan maatalousalaa ja meidän laatunormejamme, jotka tunnetaan UKssa. Neuvottelumandaatissa Tärkeänä osana, kuten sanottiin, on myös kalastus. Tunnette tämän hyvin. Olette neuvotellut näistä kysymyksistä Ranskan kalastusministerinä aikoinaan. On tärkeää, että sopimus saadaan aikaan ennen heinäkuun alkua, jotta katsotaan, voidaanko puolustaa EUn takkeja ja kiintiöitä. Tässä pitää myös puolustaa Espanjan etuja Gibraltarin osalta. Se on tärkeää sekä Espanjalle että koko EUlle. Kiitos. Seuraava puhe on edustaja Niedermayer Euroopan kansanpuolueesta. Madam, first of all, many thanks. Kiitos paljon, puhemies. Kiitokset eh, Michel Barnierlle erinomaisesta työstä ja myöskin eh, tämä parlamentin päätöslauselma on mielestäni erittäin hyvä Haluaisin painottaa muutamaa seikkaa. Vapaa ja kauppa. Se on erottamaton yhdistelmä ja oikeudet ja velvollisuudet kuuluvat yhteen, jos halutaan aikaan saada sopimus Britannian kanssa. Meillä on kaksi rajoitusta. Liian paljon eh, asioita, joista ei voida tinkiä – meidän tulisi kuitenkin yrittää parhaamme. Kaksi periaatetta on tärkeitä. Me emme voi antaa periksi periaatteistamme. Periaatteet ovat tärkeitä meille ja kumppaneillemme. Ja neuvosto painotti toista asiaa. Äh, aika on käymässä vähin ja meidän täytyy siis toimia ripeästi. Kiitos. Seuraavaksi edustaja Danielson S&D-ryhmästä. Kiitos. On hyvin tärkeää, että neuvottelut nyt tapahtuvat selkeiden periaatteiden mukaisesti. Ensinnäkin se, että me neuvottelemme yhtenä unionina. Ei voi olla niin, että olisi rinnakkaisia kahdenvälisiä neuvotteluja. Ja toiseksi on huolettava siitä, että säännöt, jotka liittyvät meidän markkinoille pääsyyn, ovat sellaisia, että niitä merkitsevät heidän puoletaan sitä, että he noudattavat tiettyjä sääntöjä. Tämä on ottaa myöskin samoja ehtoja, jotka liittyvät työntekijöiden oikeuksiin, oikeuksiin, ja ajatapa liikenteen aluetta yhtenä esimerkkinä se, että voidaan edelleenkin varmistaa liikenne eh, Iso-Britannian ja EUn välillä tarvitaan sopimus. Ilman sopimusta tätä ei tapahdu ja tämä johtaisi katastrofiin, joka olisi kummallekin osapuolelle suuri. Iso-Britannian enää ei ole jäsenvaltio. Ja miksi tieliikenteessä ei käydä se, että voisivat harjoittaa kabotaasia EUn alueella ja he, että voisivat kulkea ne manner kautta se merkitsee sitä, että silloin myöskin kunnioitetaan eurooppalaisia sääntöjä. Kiitos puheenvuorosta. Kiitos. Seuraava puhuja on edustaja Peters Euroopan kansanpuolueesta. Kiitos puhemies, hyvät kollegat. Brexit on nyt tosiasia ja seuraavaksi tarvitaan UK kanssa uusi kumppanuussopimus. Brittihallitus haluaa saada sopimuksen aikaan vain kahdessa, kahdeksassa kuukaudessa, muuten edessä on kova Brexit, sopimukset on Brexit. Ja tämä tarkoittaisi Belgiassa 14 000 työpaikan vaarantamista. Ja näiden uusien sääntöjen olisi määrä astua voimaan ensimmäinen tammikuuta 2020, mutta on lähes tulkoon mahdotonta saada kaikki sopimuksessa valmiiksi tämän vuoden loppuun mennessä. Prioriteettimme kalastus ensinnäkin. Meidän täytyy saada pääsy vesille, meidän täytyy toimia kaupassa oikealla tavalla, samoin lääkealalla ja tarvitaan yhteistyötä puolustus- ja oikeusalalla. UK tulee aina olemaan läheinen naapurimme. Onko edustaja Pian Mon Euroopan kansanpuolueesta? Eh, Minä haluaisin puhua erästä tärkeästä asiasta, joka liittyy suhteisiimme Britannian kanssa, tämän kalastusista. Moni eh, vastavuoroinen pääsy toistensa kalastusvesille on tärkeä asia, herra Barnier. Niin kuin muut ovat maininneet, Eurooppalaisten kalastajien täytyisi siis saada käyttää Britannian kalavaroja ja on alueita, jotka ovat täysin riippuvaisia tästä asiasta. Ja myöskin Eurooppa on tärkein markkina Britannian kalatuotteille, joten tässä on vastavuoroinen etu myöskin kyseessä. Tarvitsemme entistä pidemmälle meneviä eh, sopimuksia, siis sopimus, joka eh, vastavu- joka tarjoaa vastavuoroisen pääsyn toinen toisensa kalastusvesille, sen tulisi olla eh, edellytys sille, että vakapaakauppasopimusta voitaisiin ylipäätään solmia. Ja tässä viittaan kohtaan 24. Kiitos ja sirve menettelyyn ilman puhujalistaa. Minulla on 11 puheenvuoropyyntöä ja nyt suljen puheenjalistan. Kaikki 11 saavat puheenvuoron. Ensimmäisenä edustaja López Aguilar sosialistien ja demokraattien ryhmästä. Puhemies, neuvottelija Barnier on yrittänyt välttämään kolme ja puolen ajan sopimukset on Brexit ja nyt tilanne on aivan yhtä tiukka. Seuraavien kuukausien aikana on välttämätöntä saada aikaan sopimus, joka tuossa toteutuu se, että olisiin yhtenäisiä, että myöskin ottaisi vastavuoroisuutta ja noudattaisiin eurooppalaisia standardeja Yhdysvallan kanssa, joka ei koskaan osa Schengeniä, koskaan euroa ja joka nyt on kolmas maa. On varmistettava se, että vältetään että on syntyy veroparatiisi meidän tajujen ulkopuolelle. Miksi Gibraltarissa jossa olisi petoksia ja pimeitä kauppoja, mutta tämä olisi hyvin tärkeää, että saataisiin tämän sopimukseen myöskin se, mitä liittyy ihmisen vapaaseen liikkuvuuteen, yhteistyöhön, poliisikysymyksissä ja sitten suojellaan tietoja välttäen sitä, että voitaisiin uudelleen syntyä samantyyppisiä skandaaleja kuin on ollut aiemmin, että on tärkeää, että eurooppalaisia tietoja suojellaan. Tämä skandalia, joka liittyy siis tähän Schengenin järjestelmään, on hyvin tärkeää. Tämä vapaa liikkuvuus on hyvin tärkeä, vaikka komission viittasin tähän nimenomaan kansanvauksen valiokunnan puheenjohtajana. Seuraavaksi edustajamme Kines, Euroopan kansanpuolueesta. Thank you, President. Kiitos puhemies. Hyvä Bernie, kuten olette sanoneet, kello tikittää. On kulunut kolme vaikeaa vuotta, jonka aikana erosopimuksesta on neuvoteltu ja siinä on vain kolme keskeistä asiaa, joten tulevan kymmenen kuukauden aikana on tehtävä paljon enemmän ja katsottava tarkkaan yksityiskohtia. Me tarvitsemme todella tasapuoliset toimintaedellytykset ja hyvät välit UK. Ja toivot, kollegat varmasti tietävät, että Irlannissa on järjestetty juuri parlamenttivaalit, saamme uuden hallituksen ja toivottavasti tuo hallitus astuu nyt toimeen mahdollisimman nopeasti, koska työsarka riittää. Toivottavasti voidaan jatkaa Varakarin hienon työn pohjalta ja Helen McKinseyin työn pohjalta. He auttoivat erosopimuksen aikaansaamisessa Irlannin pöytäkirjan laatimisessa. Kymmenen kuukautta on hyvin lyhyt ajanjakso ja parlamentti David McAllisterin johdolla seuraa tilannetta ja meidän täytyy yhdessä pitää kiinni yhteistä rintamasta. Sanoksi edustaja Wallis QE-ryhmästä. Eh, Sometimes when I come in here, I'm wondering am I living in the... Toisena mietin, elänkö samalla planeetalla kuin erät muut. Tässä nyt sanotaan, että tuleeko Britanniasta veroparatiisi. Saharan eteläpuolinen Afrikka vastaanota enemmän. Eh, se, sieltä tulee valtavat määrät rahaa ja todellakin Lontoon City ottaa näitä rahoja vastaan. jos ajatellaan vapaakaupan hyötyjä, epäreilut kauppakäytänteet tuhoavat ihmisiä ja maanviljelijöitä kaikkialla maailmassa. Brexitia tulisi käyttää mahdollisuutena eh, päästä eroon siitä, miten kapitalismi vaikuttaa paikallistalouksiin. Eli pitäisi ajatella ihmisiä ja planeetta. Tarkastaja Negrescu SJD-ryhmästä. Avem nevoie de un parteneriat cuprinzător cu Marea Britanie. Este evident în interesul... Iso-Britannia haluaa olla hyvin globaali. Tämä sopimuksen tulisi olla hyvin kattava se kaikkien tietojen mukainen tällainen sopimus vastaisi kansalaisten etuja, että me edustamme, että on tärkeää, että suojellaan tietoja, innovaatioita, tapahtuu kauppavaihtoja, eurooppalaisia standardeja, mutta kaikki nämä asiat täytyy tietysti ottaa huomioon niin, että on myöskin muita kysymyksiä, turvallisuus, puolustus, kansalaisten oikeudet, siis Euroopan kansalaiset oikeudet, jotka elävät kuningaskunnassa, ja myöskin iso osallistuminen tiettyihin eurooppalaisiin ohjelmiin. Tästä syystä uskon, että herra Barnier on henkilö, joka voi saada aikaan tuloksen. Hän on tehnyt hyvää työtä menneisyydessä vakuutunut siitä, että voimme jatkaa tällaista yhteistyötä jatkossakin. Kiitos. Nyt eh, edustaja Toma kansanpuolueesta. Microphone doamnă președintă uh, domnule Michel Barnier, avem uh, o situație pe care noi nu ne-am dorit-o. Niin, eh, herra Barnier, meillä on tilanne, jota emme olisi toivoneet. Me emme toivoneet, että yhdistynyt kuningaskunta hylkää EUn, mutta nyt tässä tilanteessa ollaan. Mutta tärkeä asia on se, että me emme hyväksy mitä hyvänsä Lontoon hallituksen esittämää absurdia periaatetta. E, tärkeitä periaatteita on ne britit, jotka ei, eivät halunneet lähteä kolme e, ja EUn e kansalaiset Britanniassa kolme ja puoli miljoonaa Britanniassa ja äh, suuri määrä brittejä Euroopassa, heitä on suojeltava. Täytyy ajatella äh, pitkäaikaisesti, koska Britannia vielä palaa. Kiitos edustaja Bogdan Sontsa ECRstä. Kiitos puhemies. Puolassa me näemme tilanteen niin, että me nyt yhdessä täytyy sammuttaa tämä Brexit tuli sillä, että vedämme yhtä köyttä. Minulla olisi yksi kysymys edustaja eh, herra Barnielle. Nimittäin Brexithän ei tapahtunut eh, niin, että kaikki jäisi ennalleen. Me joudumme varmaankin kilpailemaan yhdistynyt kuningaskunta Euroopan unionin kanssa siis – mutta yksi päätarve, joka eurooppalaisilla on, on turvallisuus. Siksi kysynkin teiltä, voisitteko sanoa enemmän turvallisuuden alueesta, ajatellen vain sisäistä turvallisuutta ja ulkoista turvallisuutta, Tehän näette, miten me liittyvät yhteen. Näettekö, että tässä ei ole mitään uusia varoja? Seuraava puhuja on edustaja, edustaja Claire Guesta. Uh, Kiitos puhemies. Irlannin kansalaisena. Meillä on aina ollut hyvin läheinen ja yhteen nivotun historia UK kanssa, ei aina positiivinen, mutta kuitenkin. Tämä suhde jatkuu ja tämä olisi kaikkien etujen mukaista, jos tehtäisiin yhteistyötä. Ja Fonelain tarvitaan sääntöjä kaupankäyntiin ja oikeudenmukaisuutta, mutta kenelle tämä oikeudenmukaisuus tulee. Jos tässä jatkossa suositaan aseteollisuutta, suuria lääketehtaita, monikansallisia yrityksiä, niin kansalaiset jäävät syrjään. Varadkarin tiimi näistä syistä ja neoliberalismin takia hävisi vaaleissa tällä viikolla. Nyt on paljon asioita käsiteltävänä, lääkäriammatti esimerkiksi. Tarvitaan edistystä tässä. Ja sitten tietosyökysymykset ja UK-rikkomukset, näistä kollegat puhuivat. Eikä myöskään Belfastin sopimuksessa saada mennä takapakkia. Kansanpuolueesta edustaja, olkaa hyvä. Уважаеми господин Барние, госпожо председател, herra Barnier, rova puhemies. Meidän ja Iso-Britannian välillä olemme nyt aloittaneet saamassa aikaan ongelmia. Selvästikin näyttää siltä, että neuvottelut vapaakasvumuksesta ovat siis myöskin tulossa. Nämä kysymykset eivät saisi kuitenkaan vaikuttaa meidän työhömme yhteisen puolustus- ja turvallisuuspolitiikan alueella. Meidän pitää vahvistaa yhteistyötämme Naton sisällä. Se on ainoa takuu eurooppalaisille, Euroopan ja globaalille turvallisuudelle. Meidän pitäisi koordinoida suhdetta iso britannian kanssa, mitä tulee ulkopolitiikkaan. Minusta meidän tulisi keskittyä konflikti Siis, siis sellaisiin, jotka ovat tällä hetkellä akuutteja tai sitten jäätyneisiin konflikteihin, esimerkiksi Ukraina, Iran, terrorismi. Ja meidän pitää katsoa nyt tätä Brexitin jälkeistä tilannetta, joka osoittaa sen, että on mahdollisuuksia paremmalle yhteistyölle EUn, Iso-Britannian ja Yhdysvaltain välillä. Seuraavaksi edustaja Haisa SED-ryhmästä. Köszönöm szépen. Uh, ja bisom saksal naozaj zastaviť nad tým ako by mali vyzerať naše vzťahy do budúcnosti s Veľkou Britániou. Nyt pohdimme sitä, miltä suhteemme UK tulevat näyttämään. Haluaisimme mahdollisimman tiiviit suhteet, ei pelkästään vapakauppasopimusta. Ja neuvotteluissa meidän täytyy olla luotettavia kumppaneita, ja my, tämä pätee myös ulkopoliittisiin prioriteetteihin. Tarvitaan reilua kilpailua, ei polkumyyntiä, jotta tuolla voimme neuvotella ja käydä kauppaa keskenämme ilman esteitä. Ei UKkaan voi liioitella valtion tuissa, eikä erkaantua yksinkertaisesti EUn sosiaalisista ympäristö- ja muista normeista. Me tarvitsemme UKssa opiskeleville tai muille kansalaisillemme oikeuksia ja täytyy varmistaa se, että he voivat jatkaa elämäänsä normaalimalliin. Niin, ja kiitos. Ja lopuksi nyt puheenvuoron saa herra Barnier komission nimissä. Kiitos puhemies. Hyvät naiset ja herrat, arvon ministeri, hyvät parlamentin jäsenet. Brysselin edellisessä istunnossa Ursula von der Leyen äh, siis viittasi tuohon äh, koskettavan jäähyväseremoniaan brittikollegoille. He lähtivät Brexitin takia äh, Euroopan parlamentista. Tänne tulee nyt uusia kollegoita. Ja aluksi haluaisin kiittää teitä luottamuksestanne. Se koskettaa minua, mutta antaa myös rohkeutta hienolle tiimille, jota minulla on kunnia johtaa. Se on myös teidän neuvottelutiiminne. Haluan kiittää myös päätöslauselmanne sisällöstä. Siinä on periaatteita, arvoja ja kantoja. Ja teidän neuvottelijanne tulevina kuukausina tarvitsee tätä päätöslauselmaa sen varmuutta apuna näissä vaikeissa neuvotteluissa. McGinnis alussa sanoi, että kello käy, kello tikittää, mutta muistuttaisin vielä tästä aikakysymyksestä. Siirtymäkausi, se on lyöty lukkoon erosopimuksessa ja sitä voidaan jatkaa vuodella tai kahdella yhteisestä sopimuksesta. Jos näin ei tehdä, kuten ymmärtääksemme on, niin UK lähtee tämän vuoden viimeisenä päivänä tulliliitosta ja sisämarkkinoilta. Se on Britannian pääministerin tekemä päätös, ei meidän tekemämme. Ja kaikkien täytyy ymmärtää, että meillä on vain vähän aikaa ennen kuin UK eroaa sisämarkkinoilta ja tämä aikarajoitus on sellainen, että sillä on seurauksia ja jokaisen tulee näistä kantaa vastuu. Aikarajoitteet eivät ole meidän asettamiamme. Tämä merkitsee myös yhtä asiaa. Emme ole tavallisissa kauppaneuvotteluissa tässä. Kun neuvottelemme vaikkapa Kanadan tai Japanin kanssa, yritämme lähentyä toisiamme. Jotkut ajattelevat, että emme ehkä lähenny kylliksi, mutta tässä onnistutaan. Jos näiden maiden kanssa sopimusta ei saada aikaan, silloin käytetään entistä enemmän aikaa tähän neuvotteluun. Vuosi, kaksi lisää. Kanadan kanssa tähän kuului seitsemän vuotta. Ja pidetään kiinni status quosta, kunnes sopimus löytyy. Ja hyvät edustajat, tässä eri erityistapauksessa, jossa nyt olemme, näin ei ole. Jos kaupasta ei löydetä vuoden loppuun mennessä sopimusta. Britannian pääministeri on päättänyt, että 31.12. tänä vuonna UK eroaa yhtenäismarkkinoista ja palaa tavallaan taaksepäin VTOn säännösten pariin. Brexitin takia joudutaan tarkastamaan kaikki tuotteet, jotka tulevat EU-hun, kuten kaikki muut tuotteet, jotka tulevat kolmansista maista, jotta voidaan suojella yrityksiä ja kuluttajia. Ja näiden tarpeellisten valvontojen lisäksi jos sopimusta ei saada aikaan, tulee myös brittituotteille tulli tariffit ja kiintiöt. Näin käy, jos emme saa tässä lyhyessä ajassa sopimusta aikaan, ajassa, jonka brittipääministeri on päättänyt ottaa käyttöön. Täällä on muistutettu voimakkaista suhteista, yhteisestä historiasta. Tätä emme unohda, emmekä tätä solidaarisuutta – jota UK on osoittanut viime vuosisadan pimeimpinä hetkinä meitä kohtaan. Philippe Lambert viittasi myös maantieteelliseen läheisyyteen. Me tarvitsemme suhteet, kun katsotaan taloudellisia, mutta myös ympäristöön tai turvallisuuteen liittyviä kysymyksiä. Tarvitaan selkeät, vaativat suhteet. Olen kuunnellut hyvin tarkkaan brittien puheita siitä, miten äh, mahdollisesti käytettäisiin sitten näitä lainsäädännön eroja, joita syntyy. Voimakkaat, vaativat, kunnianhimoiset suhteet ovat sellaiset, että näihin myös komissio pyrkii, aivan kuten puheenjohtajamme Ursula von der Leyen juuri sanoi. Tämä on mukana myös mandatehdotuksessa, joka teillä on edessänne ja josta keskustellaan neuvostossa. Ja toivottavasti se voidaan hyväksyä 25. helmikuuta. Hyvät naiset ja herrat, Barry Andrews, ymmärrän hänen sanansa ja näissä neuvotteluissa ja kumppanuudessa pitää ymmärtää se, että markkinoidemme avoimuus, tietojen saatavuus, josta Infeld puhui. Niin, vastaan teidän kysymykseen Rova Infeld. Ja rahoituspalveluiden vastaavuus, joista Danuta Hübner puhui. Toistan markkinoidemme avoimuus, tietojen saatavuus ja rahoituspalveluiden vastaavuudet, ekvivalenssi ovat suhteessa siihen sitoumukseen, johon yhdessä on lähdetty, jotta voidaan taata tasavertaiset toimintaedellytykset säännöissä ja kansalaisten suoja. Ja lisään tähän vielä. Tarvitaan myös mantereillemme ja euroalueelle taloudellista vakautta. Emme saa unohtaa sitä, mitä aikaisemmin on tapahtunut. Sitten vielä muutama asia. Herra Bourgeois viittasi Pohjanmeren energiayhteistyökysymyksiin. Varapuheenjohtaja Timmermans käsitteli näitä kysymyksiä tänään. Ja totta kai toivomme yhteistyötä UK kanssa tuolla Pohjanmeren alueella energiakysymyksissä – Tämä on osa mandaattiamme, mutta Brexitillä on tiettyjä loogisia mekaanisia vaikutuksia seurauksia. He eivät ole enää osa EUta, joten yhteistyön puitteita pitää tarkistaa. UK ei enää osallistu EUn toimielinten toimintaan, koska itse näin halusi. Ja nyt on löytävä uudet yhteistyön keinot ja tähän myös pyrimme. Paolo Rangel ja Lopes Aguilar. ja Druncha puhuivat turvallisuudesta sekä sisäisesti EU:ssa että sen ulkopuolella. Tämäkin on osa mandaattiamme. Tätä käsitellään eri foorumeilla sisäisesti. Europol, Eurojust, rahanpesun vastaistoimet, Prymin sopimus, PNR, kysymykset. Tarvitsemme yhteistyötä UK kanssa näissä kysymyksissä, jotta kansalaisten turvallisuus voidaan turvata. Ja Aleksandrov viittasi myös ulkoiseen turvallisuuteen ja puolustukseen, ulkopolitiikkaan. Brexitin ei pitäisi vaikuttaa kahdenväliseen yhteistyöhön, jota monilla meidän maistamme on UK kanssa, siis tietyn maan ja UK välillä. Ja tämän ei tulisi vaikuttaa siihen, mitä teemme yhdessä Natossa. Ryhdymme yhdessä uusiin aloitteisiin tällä alalla, jos UKkin näin toivoo. Eli me käsittelemme näitä kysymyksiä. Ja mandatissa myös viitataan selkeästi ulkoiseen turvallisuuteen ja puolustukseen. Me tarvitsemme tekstin tästä aiheesta, jotta saamme hallinnollisen tai poliittisen yhteistyön mukaan, viittaan tässä puolustukseen, tai kyberiskujen torjuntaan, tiedustelutoimintaan tai mahdollisuuteen UKlle, mikäli se näin toivoo, osallistua erilaisiin EUn siviili- tai sotilasoperaatioihin. UK on edelleen YK on turvallisuusneuvoston jäsen, tämä on tärkeää muistaa. Tarvitaan siis tekstejä, joista keskustella. Meitä on kaksi tässä mukana, kaksi puolta. Me olemme avoimin mielin ja näin olemme jatkossakin neuvotteluissa, jotta voidaan paremmin hallinnoida näitä turvallisuuskysymyksiä ja pitää kiinni alueemme vakaudesta. Olemme valmiita keskustelemaan myös kaikesta muustakin. Teri Rainke viittasi Erasmukseen. Totta kai meidän täytyy jatkaa yhteistyötä tutkimuksessa yliopistojen kesken. Jos UK haluaa osallistua eurooppalaisiin ohjelmiin, siihen tarjota mahdollisuus. Näistä neuvotellaan maaliskuun alusta lähtien ja katsotaan. Tässä kuitenkin rahoitus- ja oikeudelliset puitteet ovat sitten erilaiset. Danuta Hübner viittasi rahoituspalveluihin ja siihen, minkälaiset suhteet tältä osin meillä tulisi olla UK kanssa. Se, mitä meillä on mukana mandaatissa ja mitä yleensä tehdään – sopimuksissa kolmansien maiden kanssa ei käydä varsinaisia neuvotteluita rahoituspalveluista, vaan meidän pitää löytää sellainen suhde Ukon kanssa, jossa turvataan Cityn, Lontoon Cityn merkittävä asema. Tunnen sen ja tiedän tämän hyvin. Tässä meillä olisi jonkinlainen työkalupakki tutkii, jolla katsottaisiin vastaavuuksia. Me emme varsinaisesti neuvottele tästä UK kanssa, vaan katsomme johdonmukaisuuksia ja katsomme sitten tiettyjen rahoitusalan vastaavuuksia. Näin on tehty Yhdysvaltojen ja Kanadan kanssa, Japanin kanssa ja tämä toimii. Enkä näe, miksi tämä ei toimisi myös yhdistyneen kuningaskunnan kanssa. mutta vastuuhenkilöillä Britanniassa ei saa olla kuitenkaan harha kuvitelmia asiasta. Mitään jatkuvaa, pysyvää, yleistä yhteis- tai ymmärrystä näistä palveluista ei tule olemaan, vaan meillä on nämä tietyt välineet, joita me hallinnoimme ja joista me teemme itse päätöksemme. Ja nyt meillä on todella tässä syytä toimia. Valdis Dombrovski, joka vastaa pääomamarkkinoista ja pankkiunionin edistämisestä, käsittelee näitä kysymyksiä. Sitten Bellamy ja Mian Mon, Macmillan Mon ja Peters, Charles de Mose ja Aguilera puhuivat kaikki kalastuksesta. Tunnen aiheen varsin hyvin. Minulla oli kunnia toimia vuosien ajan maani kalastuksesta vastaavana ministerinä. Vastavuoroinen pääsy aluevesille ja markkinoille on asia, jota ei voida kauppasopimuksesta erottaa. Sitä ei voida erottaa kauppasopimuksesta eikä tasavertaisista toimintamahdollisuuksista. Hyvät näistä herrat, olemme aina kunnioittaneet, mutta olleet myös pahoillamme siitä, että UK päätti erota Euroopan unionista. Pääministeri Boris Johnson, jota kunnioitamme, on sanonut, että vaikka UK lähtee EU-sta, e se ei eroa kuitenkaan Euroopasta ja tästä olemme tyytyväisiä. Ja tästä seuraa seuraavaa. UK lähtee siis EUsta ja tuliliitosta ja sisämarkkinoista. Ja täytyy pohtia, haluaako se erkaantua myös taloudellisesta, yhteiskunnallisestamme ja sääntelyn mallistamme. Se tuntee tämän mallin hyvin. Yhdessä olemme sitä rakentaneet 47 vuoden ajan. Tämä on kysymys, johon meidän täytyy löytää vastaus. Minkä minkälaisen, kuinka suuren eron UK haluaa tähän meidän mallimme ottaa. Ja haluan puhua rauhallisesti, selkeästi. UK itse asettaa kunnianhimon tason näissä kysymyksissä ja UK itse valitsee sen, kuinka johdonmukainen se on sääntelyn suhteen ja minkälaisen sääntelykilpailun tason se valitsee. Ja näitä pitää vastauksessamme hyvin pohtia. Ja vielä loppuun kolme lyhyttä huomiota. Hyvät naiset herrat, olen aina puhunut totta teidän edessänne ja näin tulen jatkossakin tekemään. Brexit ei voi olla mikään business as usual, vaan tämä vaikuttaa kaikkiin alueisiin joskus vähemmän, vain vähän aikaa. Toiset ovat suurempia muutoksia ja ne ovat pysyviä. Esimerkiksi rahoituspassi on asia, jonka tässä, joka tässä kenties menetetään. Ensimmäinen tammikuuta 2021 voi olla niin, että tai on niin, että me joudumme valvomaan kaikkia UKosta tulevia tuotteita, aivan kuten kaikkien muidenkin kolmansien maiden kohdalla. Eli tässä ei toimita vanhan mallin. Yritämme kuitenkin rajoittaa seurauksia löytämällä hyvän sopimuksen. Sitten toiseksi erosopimusta pitää kunnioittaa. Tämä ei ole mikään banaali asia. Siinä on 600 sivua. Tämä täytyy täällä ja alahuoneessa ratifioida. Ja tätä ja erityisesti Irlannin pöytäkirjan toteutumista seurataan koko vuoden ajan. Ja tämä turvaa osaltaan hyvin hauran rauhan sopimuksen. Neuvotteluista tulee hyvin hankalat. Meidän täytyy var- valmistautua ja olla valmiita mihin tahansa Me olemme valmiita käymään neuvotteluita kunnioituksella, rauhallisesti, ilman aggressiivisuutta, kuten on aina tehty. Ja pitäisi löytää kunnianhimoinen sopimus ystävämme, liittolaisemme kanssa. Mutta itse teen kaikkeni, jotta voidaan turvata EUn kansalaisten ja yritysten asema ja EUn koskemattomuus. Nämä eivät koskaan ole kyseenalaisia tai neuvoteltavissa. Ja parlamentti voi olla varma siitä, että komissio ja neuvottelijanne on valmis tekemään yhteistyötä kanssanne, raportoimaan teille asioista. Kolmen vuoden ajan yhdessä Giefer Hofstadtin McAllisterin kanssa ja koordinointiryhmän kanssa työtä on tehty ja olen jatkossakin valmis tekemään yhteistyötä Euroopan parlamentin kanssa. Kiitoksia. Ganz herzlichen Dank. Monet kiitokset. Ja niin puheenvuoron saa nyt lopuksi neuvosto. Olkaa hyvä. Thank you, honorable members, ladies and gentlemen. Kiitos arvoisat edustajat, hyvät naiset ja herrat. Haluan myöskin ter- lailla tervehtiä parlamentin edustajia. Teidän äänestyksen ja päätöslauselmaesitykset eh, tarjoaa hyvän panoksen siihen eh, mandaattiin, joka nyt eh, ollaan laatimassa. Ja nimenomaan yhtenäiset toivon, toimintamahdollisuudet on tärkeä asia. Todennäköisesti neuvottelut olivat pitkiä ja, ja joissa, joillakin saroilla tullaan tarvitsemaan tulevina kuukausina lisää keskustelua. Tämä vaihe ei saa eh, saada meitä unohtamaan eh, sitä, että eh, ero on juuri tapahtunut tapahtunut ja meidän täytyy muistaa, että kansalaisten oikeuksia täytyy suojata siirtymäkauden aikana ja olipa tuleva suhde sen jälkeen mikä hyvänsä. Meidän täytyy olla tarkkoina myöskin eh, taloudellisen kumppanuksen suhteen. Me tarvitsemme eh, EUn sisämarkkinoiden itsenäisyyden suojelemiseksi äh, tiukkaa hallintotapaa ja, ja säädöksiä. Ja meidän täytyy toimia tässä yhdessä. Kiitos. Kiitos ministeri. Näin keskustelu on päättynyt. Keskustelun päätteeksi on esitetty päätöslauselma ja äänestys siitä tapahtuu huomenna. Ja nyt voin ilmoittaa teille, että tämä kohta siis päättyi ja SED-ryhmä on tehnyt ilmoituksen valiokuntajäsityksen muutoksista ja tämä tullaan liittämään tämän päivän pöytäkirjaan ja tulee voimaan tämän ilmoituksen jälkeen. Seuraava kohtaislistalla on yhteiskeskustelu Vietnamista. Kysymys on neljästä mietinnöstä ja suosituksesta kollega Bousualta – joka myös ensimmäisenä saa puheenvuoron. Neljä minuuttia. Kiitos puhemies, arvoisat kollegat, hyvä komission jäsen. Huomenna, hyvät kollegat, me äänestämme EUn ja Vietnamin välisestä vapaakauppasopimuksesta ja sijoitussuojasopimuksesta. Nämä ovat ensimmäiset tämän tyyppiset sopimukset, joista josta tämä parlamentti on pyy- saanut pyynnön esittää, antaa suostumuksensa. Tämä on ainutlaatuinen tilaisuus tälle parlamentille korostaa sitä, mikä on EUn tavoite, että siitä tulisi geopoliittinen toimija. Ei minään imperiumina, joka pakottaa muille omia sääntöjään, vaan maailmanlaajuisena voimana, joka puolustelee monenkes- puolustaa monikeskisyyttä, torjuu protektionismia – ja pyrkii ottamaan yhteyttä sellaisiin kumppaneihin kuin Vietnam. Euroopan unionin tehtävänä on edistää sääntöihin perustuvaa kauppaa ja osoittaa esimerkillä, että kauppa saa aikaan tuloksia, että se saa ihmiset yhteen ja korottaa standardeja kautta maailman, mitä tulee turvallisuuteen, työvoimaan, ympäristöön ja ihmisoikeuksiin. Kysymys on myös uskottavuudesta – meidän täytyy osoittaa Vietnamille ja tuleville kauppakumppaneille, että Euroopan unioni on uskottava kumppani, joka pitäytyy sitoumuksissaan. Että me pystymme edelleen neuvottelemaan, allekirjoittamaan ja saamaan aikaan kauppasopimuksia. Kollegat, kahdeksan vuotta neuvottelujen käynnistymisen jälkeen Vietnamin kanssa tämä parlamentti on saanut tilaisuuden keskustella – kattavimmasta kauppasopimuksesta, jonka EU ja keskituloinen maa ovat tehneet. Tämä sopimus luo uuden viitearvon Euroopan sitoutumiselle nousevien talouksien kanssa. Jos me katsomme tätä kauppasopimusta, sen äärimmäisen tärkeää on korostaa ensinnäkin sen taloudellista arvoa, joka antaa sysäyksen vauraudelle sekä EU:ssa että Vietnamissa. Se on suuri mahdollisuus Euroopan viejille ja investoijille. Se poistaa 99 prosenttia tulleista seitsemässä vuodessa. Tämä johtaa lisävientiin kumpaankin suuntaan. Tämä selkeästi johtaa kymmeniin tuhansiin uusiin työpaikkoihin, jotka yleisesti ottaen ovat sellaisia, että niissä palkka on korkeampi. Tätä kautta kansainväliset standardit myöskin lisääntyvät. Tätä kautta poistetaan muita kuin kaupan esteitä ja vähennetään kustannuksia, joita yrityksellemme syntyy. Saamme paremman pääsyn myöskin julkiselle markkinoille mukaan myös PK-yritykset. Hyvät kollegat, Vietnamilla on yli 90 miljoonan kuluttajan vilkas talous, kasvava keskitalous, keskiluokka ja nuori dynaaminen työvoima. Maa on avoin maailmalle ja se on valmis ottamaan omakseen modernit standardit. Vietnam oli ensimmäinen maa maailmassa jopa ennen Kanadaa, joka hyväksyi periaatteen nykyaikaisesta ICS-järjestelmästä. Tämä on sellainen järjestelmä, joka on pitkälti luonnosteltu tässä parlamentissa, jossa on kysymys riippumattomista tuomareista, käytännössäännöstä, siitä, että suojellaan oikeutta säädellä ja että helpotetaan pk-yritysten pääsyä tuomioistuimiin. Tämä sopimus luo uusia mahdollisuuksia yrityksille, sekä suurille yrityksille että pienille ja keskisuurille yrityksille. Vietnam on myöskin portti koko ASEANin alueelle. Tämä sopimus saa sen, että saataisiin EUn ja ASEANin välinen kauppasopimus alueelta toiselle lähemmäksi. Tämä sopimus myöskin mahdollistaa sen, että voidaan viedä eteenpäin eurooppalaisia standardeja ja arvoja. Vietnam kunnioittaa selkeitä sitoumuksia myös siinä, että se on ratifioinut kaksi ydin yleissopimusta kansainväliseltä työjärjestöltä. Se on uudistanut työlainsäädäntöään, se on parantanut työllisyy, työvoiman tilannetta ja myöskin ihmisoikeustilanteen. Se on ryhtynyt panemaan toimeen Pariisin ilmastopimusta. Kaikista näistä syystä hyvät kollegat, ja siksi, että luodaan vaurautta vapaalla ja kaupalla, ja siksi, että EU ottaa vastuuta siinä, että se asettaa standardeja kautta maailman – ja siinä, että otetaan johtoasema kauppaan perustuvassa sään, sääntöön perustuvassa kaupassa silloin, kun lisääntyy jännite, protektionismi ja yksipuolisuus. Minä pyydän, että tämä talo antaa suostumuksensa niin, että Euroopan unionin kansat ja Vietnamin kansa voivat yhdessä vahvistaa tulevaisuudessa itään ja että voimme sallia vapaan ja oikeudenmukaisen kaupan saattaa ihmisiä lähemmäksi toisiaan. Kiitos. Dankeschön. Kiitos. Ja nyt saan toivottaa tervetulleeksi komission sen Hoganin, joka nyt komission nimissä saa puheenvuoron. Uh, Madam President, uh, Puheenjohtaja, arvoisat edustajat, Vapakauppasopimus ja investointisuojasopimus Vietnamin kanssa ovat kunnianhimoisimmat koskaan tehdyt kehittyvän maansa. Ne edelleen vahvistavat meidän eh, olemassa olevia kauppa- ja investointisuhteitamme. Ja me esimerkiksi EUn eh, eh, e kauppa, kauppa- ja kalastusinstrumentit liskalastukseen liittyvä sopimus ja, ja, ja Tämän sopimuksen hyödyt ovat monia. Me pääsemme yli sadan, lähes sadan miljoonan kuluttajan markkinoille ja tämä poistaa esteitä esimerkiksi alkoholijuomien ja autojen suhteen viennin hankaluuksista ja, me, ja myöskin EUn tuotteet pääsevät markkinoille ja myöskin eh, pääsemme julkisten hankkijoiden markkinoille ja myöskin EUn e eh, alkuperämerkinnät, kuten eh, Parmigiano Reggiano juusto ja champagne viinit, logistiikka, ympäristöpalvelut pääsevät näille markkinoille. Investointisuojasopimus, joka on Singaporen ja Kanadan sopimusten kaltainen, se luo puitteet investointituomioistuinjärjestelmän myötä investointien suojalle. Meidän sopimuksemme menevät pidemmälle kuin pelkkä investoinnit ja kauppa. Eh, Vietnamin sopimuksessa on kehitysluku ja olen